meine sehr geehrten Damen und Herren, Hyvät naiset ja herrat, Hyvä majesteetti, Euroopan parlamentin nimissä haluan toivottaa teidät lempimästi tervetulleeksi Euroopan parlamenttiin. Neljäs vierailunne täällä hyvin osoittaa sen, kuinka paljon arvostatte ja osoitatte luottamusta eh, meille ja myöskin kaikille niille kansalaisille, joita edustamme täällä. Tervetuloa myös koko valtuuskunnallenne, erityisesti Jordanian parlamentin kamareiden puheenjohtajat, senaatin puheenjohtaja, tervetuloa ja myöskin edustajan huoneen eh, puhemies, tervetuloa. Ja myöskin eh, suuri ilo eh, saada kuulla, että myöskin valtuuskuntanne mukana tänne on matkustanut suuri joukko maanne opiskelijoita. Lehtereillä he istuvat. Tervetuloa. majesteetti Euroopan parlamentin nimissä totean asian, jonka täällä ei ole esiin tuonut, mutta teidän läsnäolossanne haluan sen vielä toistaa. Haluan, haluamme esittää syvimmän osanottomme ilmavoimienne äh, luutnantille Alkasaspille ajatuksemme ovat hänen omaistensa luona. Toivomme tukea ja ymmärrystä. Uutiset ovat olleet todellakin hirvittäviä, myöskin kuvamateriaali tästä murhasta. On vaikea ymmärtää, että tällaista voi tapahtua, että ihmiset tällaiseen ovat kykeneviä niin sanottu islamistinen valtio ja sen barbaariset toimet todellakin täyttävät meidät kaikki kauhulla. Tässä rikotaan kaikki mahdolliset arvot, jotka meitä yhdistävät. Terroritekoja ja sisällissota naapurimaastanne Syyriasta ovat joutuneet pakonemaan tähän päivään mennessä yli, yli miljoona ihmistä, jotka teidän kotimaastanne ovat etsineet turvapaikkaa ja te olette todellakin avokätisesti ottaneet pakolaiset vastaan ja hyvin ymmärrämme, minkälaisia haasteita tämä maallenne on asettanut. Sallin, että näin ollen että esitämme teille ja maallenne täyden tukemme näinä vaikeina aikoina. On erittäin tärkeää, että Jordanian poliittiset ja laululliset uudistukset onnistuvat ja tässä olemme valmiit teitä tukemaan. Herra Majestit, olette käynnistäneet tämän uudistusten kauden ja tulleet näin kansanne toiveita vastaan. Olette hyvin ymmärtäneet sen, että uudistukset tarkoittavat rauhaa ja ihmisoikeuksien kunnioittamista alueellanne. Mitä tulee kansainvälisen liittoutumaan, joka toimii siis islamistista valtiota vastaan, tässä Jordania ja Euroopan unioni myöskin kumppaneina toimivat. On tärkeää, että Jordanian kansa voi elää arvokasta elämää turvallisessa ympäristössä. Hyvä majesteetti, te olette ollut tässä tärkeässä roolissa jo usean vuoden ajan nimenomaan, kun on tarkoitus mahdollistaa rauhan palaaminen alueelle. Ja kaikkein tärkeintä on todellakin nyt estää terroristijärjestön toiminnan eteneminen. ISIS äh, lähtee liikkeelle vihasta ja terrorismista ja meidän on yhdessä toimittava sitä vastaan. Alueen vähemmistöjen tilanne on varsin hankala, mutta Jordania on kuitenkin ollut hyvin suvaitsevainen. Ihmiset ovat voineet rauhanomaisesti ja rauhallisesti elää rinnakkain esimerkiksi uskonnollisista eroista riippumatta. Ja se oli Hebdon äh, isku Pariisin ja reaktionne siihen oli varsin vahva ja tästä haluan koko talomme nimissä teitä lämpimästi myöskin kiittää. Puheenvuoronne osoitti hyvin sen, että Jordania haluaa tukea rauhaa ja toimia näitä äärivoimia vastaan. Herra olemme myöskin havainneet, kuinka kovasti on ponnisteltava, jos halutaan Israelin palestiinan konflikti rauhanomaisesti ratkaista. Ja te tässä asiassa ö, olette osoittaneet sen, että tässäkin meillä on samanlaiset arvot. Ja tärkeää on, että tältä pohjalta yhdessä voimme vastata tämän päivän koviin haasteisiin. Todelliset ystävät vasta löytyvät vaikeina aikoina ja on ollut ilo voida huomata, että teistä ja maastanne on tullut todellinen ystävä. Tervetuloa tänne Euroopan parlamenttiin vielä kerran ja olkaa hyvä, nyt on teidän vuoronne puhua. Bismillahirrahmanirrahim. Mr. President herra puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, suuret kiitokset. Jordania arvostaa suuresti sen pitkäaikaista ystävyyttä tämän loistavan toimielimen kanssa ja arvostan suuresti kutsuanne tulla tänne puhumaan tänään. Sallin, ette, että kiitän myös Strasbourgin asukkaita heidän lämpimästä vieraanvaraisuudestaan Tämä kaupunki on aina oleva symboli sille, miten siirrytään sodasta rauhaan, Euroopan sovinnon ja yhtenäisyyden symboli. Hyvät ystäväni, ihmiset kukoistavat siellä, missä vallitsee vastavuoroinen kunnioitus. Sen varaan rakentuu sivilisaatio. Sen myötä tulevaisuus on parempi. Mutta rinnakkaineloa on rakennettava uudelleen ja uudelleen jokaisen sukupolven aikana. Yhteistä hyvää voidaan puolustaa vain pysymällä valppaina ja toimimalla. Tämä tarkoittaa muutakin kuin turvatoimia. Ihmiskunnan on varustauduttava ideoilla, oikeudenmukaisuudella ja osallistamalla taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti. Nyt nämä haasteet ovat erityisen merkittäviä, sillä maailmaamme kohdistuu terroristien hyökkäys ja heidän tavoitteensa ovat armottomia. Heidän motiivinaan ei ole usko, vaan valta. He tavoittelevat valtaa repimällä maita ja yhteisöjä erilleen uskonryhmien välisiin konflikteihin ja aiheuttavat kärsimystä koko maailmassa. The savage murder by tapa, jolla Daesh julmasti murhasi Jordanian äh, urhean lentäjän, raivostutti kaikki jordanialaiset ja kauhistutti maailmaa. Jordanian vastine on ollut nopea, vakava ja päättäväinen ja meidän taistelumme jatkuu. We... Me ja muut arabia muslimivaltiot emme puolusta pelkästään kansojamme, vaan myös uskoamme. Tämä on taistelu, joka on ensisijaisesti muslimikansakuntien käytävä. Tämä on taistelu, joka käydään islamin sisällä. Ja samaan aikaan ääriliikkeiden muodostama vaara on ymmärrettävä sellaisena, mitä se on. Se on globaali. Uhka ei nouse esille vain Syyriassa ja Irakissa. Iskuja on kohdistettu Libyaan, Jemeniin, Siinain niemimaahan, Maliin, Nigeriaan, Afrikan sarveen, Aasiaan, Amerikoihin ja Australiaan. Eurooppa on joutunut kärsimään halveksuttavista iskuista ja se on osoittanut lannistumatonta rohkeutta. Teidän ystävänne ovat rinnallanne. Tammikuussa Rania ja minä marssimme yhdessä miljoonien, Ranskan, miljoonien kanssa Ranskassa väkivaltaa ja pelottelua vastaan. Hyvät ystävät, Euroopassa elää edelleenkin ihmisiä, jotka muistavat mannerta 1930-luvun lopulla kohdanneen tuhon ja hävityksen ja sitä seuranneen maailmansodan. Se nousi aggressiivisesta ekspansionistisesta ideologiasta, joka perustui sen halveksimiselle, mikä ihmiskunnassa on keskeistä. Euroopan sodasta tuli maailmansota. Nyt me käymme vastaavaa sotaa, sotaa, jossa taistelemme ekspansionisti-ideologiaa vastaan. Se saa voimansa vihasta. Se murhaa Jumalan ja uskonnon nimissä oikeuttaakseen pahat teot, joita yksikään uskonto ei salli. Se on, tämä on sota, jota me joudumme käymään terroristeja vastaan. He eivät kunnioita islamin arvoja ja ihmiskunnan arvoja. Nyt meidän voittomme riippuu siitä, kuinka yhtenäisiä olemme. Euroopan rooli on oleellinen. Meidän alueemme voivat vain yhteistyötä tekemällä tyrehdyttää terroristien tuen lähteet ja nujertaa heidän tavoitteensa. On myös oleellista, että meidän alueemme vahvistavat uudelleen sen, mistä me saamme voimamme, vastavuoroisen kunnioituksen, joka sitoo meitä yhteen ja ylläpitää meitä. Ennen kaikkea nuorten on inspiroiduttava arvoista, joissa torjutaan väkivalta, joilla luodaan rauhaa ja rakennetaan osallistavaa yhteiskuntaa. Saanen ehdottaa kolmea merkittävää aluetta. Ensimmäinen niistä on merkityksellinen kädenojennus uskontorajojen yli, ihmisten osallistaminen siellä, missä he asuvat ja elävät. Kunnioittava vuoropuhelu on kaikkien yhteiskuntien peruskivi. Muiden kimppuun hyökkääminen, heidän sulkemisensa pois, muiden ihmisten kansojen heidän uskontonsa ja vakaumuksensa loukkaaminen ei ole oikea tapa edetä. Tulevaisuus on yhtenäisyydessä ja kunnioituksessa, ei jakamisessa ja stereotyypeissä. Europe. Näissä pyrkimyksissä Eurooppa on merkittävä kumppani, ennen kaikkea siinä, kuinka se voi auttaa torjumaan islamofobian maailmanlaajuisen kasvun. Se on myrkky, joka perustuu väärille käsityksille ja palvelee ääriliikkeitä. Siksi on tärkeää selventää, mitä oikeastaan on olla muslimi. Minä ja lukemattomat monet muut muslimit olemme varhaisista ikävuosistamme asti oppineet, että meidän uskontomme edellyttää toisten kunnioittamista ja toisista välittämistä. Profeetta Muhammed, rauha hänelle, on todennut, että kukaan teistä ei ole uskovainen niin kauan kuin hän ei toivo veljelleen sitä, mitä toivoo itselleen. Tätä on olla muslimi. Jumalan monissa nimissä mainitaan myös myötätuntoinen ja armollinen. Koko elämäni, joka ikisen päivän olen itse käyttänyt tervehdystä ja kuullut Assalamu aleikum. se on toive, jonka myötä toiselle toivotaan rauhaa. Tätä on olla muslimi. More than a thousand years yli tuhat vuotta sitten ennen Geneven yleissopimuksia muslimisotilaita kiellettiin tappamasta lapsia, naisia tai vanhuksia, olemaan tuhoamatta puita, olemaan vahingoittamatta pappeja, olemaan tuhoamatta kirkkoja. Nämä ovat ne islamin arvot, joita meille opetettiin lapsina koulussa. Emme saa tuhota tai häpäistä paikkaa, jossa Jumalaa palvotaan. Emme moskeijaa, emme kirkkoa, emme synagogaa. This is what it means. Tätä on olla muslimi. Nämä ovat ne arvot, joita minä opetan lapsilleni ja arvot, jotka he siirtävät omille lapsilleen. Hyvät ystäväni, olen kauhuissani ja suruissani näistä viime aikojen hyökkäyksistä, joita joissakin maissa on nähty kristittyjen ja vähemmistöjen yhteisöjä kohtaan. Tämä on rikos ihmisyyttä vastaan ja rikos islamia vastaan. Arabikristityt ovat erottamaton osa meidän alueemme menneisyyttä, nykyaikaa ja tulevaisuutta. Jordania on muslimimaa, jossa on syvään juurtunut kristittyjen yhteisö. Yhdessä Jordanian kansa muodostaa jakamattoman yhteiskunnan. Kansalaiset ovat kumppaneita ja ystäviä maamme rakentamisessa. Maailman muslimeilla on kriittinen rooli globaalissa ymmärryksessä. Meidän uskontomme, kuten teidänkin, kehottaa armoon, rauhaan ja suvaitsevaisuuteen. Se lähtee aivan kuten teidänkin uskontonne siitä, että jokaisen yksilön ihmisarvo on yhtäläinen, niin miesten kuin naisten, niin naapurien kuin tuntemattomien. Nämä totuudet kieltävät islamin henkipatot jäävät pieneksi vähemmistöksi valtavan uskovien joukon rinnalla. Maailmassa on 1,6 miljardia muslimia. Itse asiassa nämä terroristit ovat tehneet maailman muslimeista heidän suurimman tavoitteen tai maalitaulunsa. Me emme anna heidän siepata uskontoamme. Hyvät ystäväni, toinen oleellinen alue maailmanlaajuisessa harmoniassa on se, että saamme kansainvälisen järjestelmän, jossa kaikki ihmiset saavat haluamansa ja ansaitsemansa kunnioituksen. Kuulen kysyttävän yhä uudelleen, miksi maailma ei puolusta palestiinalaisten oikeuksia. Yhä uudelleen rauhanprosessi on jumiutunut saanen todeta, miltä tilanne todellisuudessa vaikuttaa. Israelin siirtokuntia rakennetaan yhä enemmän ja miehitettyjä palestiinalaisia kunnioitetaan yhä vähemmän. Tämä epäonnistuminen antaa vaarallisen viestin. Se murentaa luottamusta kansainväliseen lakiin ja kansainväliseen yhteisöön. Se on uhka maailman rauhan tukipylvälle, sille, että konfliktit on ratkaistava poliittisin keinoin, ei voimalla, ei väkivallalla. Ja se on antanut ääriliikkeille vahvan iskulauseen. He hyödyntävät epäoikeudenmukaisuutta ja kytevää konfliktia luodakseen itselleen oikeutusta ja värvätäkseen ulkomaisia taistelijoita Euroopasta ja koko maailmasta. On aika ajatella tulevaisuutta siten, miten tämä jatkuva konflikti entisestään ruokkii vihaa, väkivaltaa ja terroria koko maailmassa. Miten me voimme käydä ideologista taistelua, jos me emme kartoita tietä kohti Palestiinan ja Israelin välistä rauhaa? Meidän maidemme on yhdessä saatava jotakin tapahtumaan kartoitettava tie kohti lopullista kattavaa rauhanratkaisua. Hyvät naiset ja herrat, kolmas kriittisen tärkeä pyrkimys on antaa enemmän toivoa. Radikalisoituminen saa voimansa taloudellisesta epävarmuudesta ja syrjimisestä. On muodostettava toimijoita, maailmassa niin, että ihmiset ovat lähtökohtaisesti saaneet toteuttaa itseään, voineet rakentaa hyvän elämän. Auttamalla heitä annamme vahvan viestin. Euroopan parlamentti on tunnustanut, miten tärkeää on tarjota sosiaalisia ja taloudellisia mahdollisuuksia, onhan vuosi 2015 nimetty kehityksen vuodeksi. Jordanialle kehitys onkin painopistealue ja kaikista alueellisista haasteista huolimatta me olemme sitkeästi jatkaneet vastataksemme tarpeisiin luodaksemme työpaikkoja parantaaksemme elämänlaatua jatkuvilla uudistuksilla ja toimimalla kumppaneina, kuten teidän kanssanne. Jordania arvostaa meidän vahvaa kumppanuuttamme Euroopan unionin kanssa ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden kanssa. Ja me olemmekin sitoutuneita teidän tuellanne siihen, että pyrimme viemään yhteistyömme yhä pidemmälle. Jordania suhtautuu vakavasti myös moraalisiin velvoitteisiin, joita meillä on muita kohtaan. Vaikka meidän voimavaramme ovat niukat, Jordanian kansa on ottanut vastaan pakolaisia, jotka ovat joutuneet väistämään alueellista väkivaltaa. Kuten puhemies mainitsi, Jordania on ottanut vastaan tuhansia Irakin kristittyjä viime vuoden aikana, ja tämä sen lisäksi, että tarjoamme suojan 1,4 miljoonalle Syyrian pakolaiselle. Tämä on 20 prosenttia koko väestöstä. This is... Tämä on enemmän kuin jos Ranska toimisi isäntämaana koko Belgian väestölle. Meidän pieni maamme on nyt maailman kolmanneksi suurin pakolaisten isäntämaa ja minä kiitänkin kaikkia teitä, jotka autatte meitä kantamaan tämän globaalin vastuumme. Hyvät ystäväni, Teidän tukenne on viesti, ei pelkästään minun kansalleni, mutta kaikille niille, jotka haluavat jatkaa rauhan ja maltillisuuden tiellä. Eurooppa on rinnallanne. Meidän alueemme, meidän kansamme voivat tuskin löytää parempia kumppaneita ja naapureita kuin mitä meillä toisissamme on. Meitä yhdistävät historia, maantiede ja tulevaisuus. Älkäämme antako kenenkään erottaa meitä, koska yhdessä me voimme luoda vastavuoroisen kunnioituksen tukipylväitä, jotka kannattelevat yhteistä hyvää vielä sukupolvien ajan. Kiitoksia. majestät den beifall müssen sie schon aushalten. teidän majesteettinne aplodit kestivät ja äh, uskoisin, että ne olisivat vielä jatkuneetkin, koska näin rohkaisevaa puhetta ei pitkään aikaan täällä ole kuultu. Kiitokset teille ja aina jatkossakin olette tänne tervetullut. Ja nämä aplodit osoittivat sen, että herra majesteetti, te olette todellakin puhuneet tässä hienossa puheessanne. Puhuitte suoraan sydämiimme todellakin.